elintarvikkeita kansalaisillemme tai muutoin Eurooppaan, Eurooppaan ei enää liity minkäänlaista merkitystä. Kiitos. Eh, Me äänestämme tästä tekstistä tänään kello 12. Sitten vuorossa seuraava kohtaistuslistalla herra Patricellon mietintö Euroopan unionin avaruusstrategia. Esittelijä saa puheaikaa neljä minuuttia. Grazie, presidente. Suuret kiitokset, puhemies. Avaruudesta on tullut hyvin ajankohtainen aihe. Siihen kohdistuu myös huomattavaa median intressi, koska olemme nyt nähneet 21. päivä lokakuuta viime vuonna kahden ensimmäisen Galileo-satelliitin laukaisun. Tämä on myös ensimmäinen askel kohti EUn riippumattomuutta satelliittinavigointiasioissa. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen on pitkälti artiklan 180 29 ansiota Lissabonin sopimuksessa siis. Siinä hyvin selkeästi annetaan Euroopan unionille vastuu koordinoida ja vakauttaa kansalliset avaruusohjelmat ja politiikat. Näin saadaan aikaan yhteinen lähestymistapa, joka voi myös edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä. Tämä sopimus luo tavoitteet ja tunnustaa, miten tärkeitä avaruuspalvelut ovat. Niiden avulla voidaan auttaa myös Euroopan kansalaisia. Eli pyritään tällä tavoin varmistamaan se, että Euroopan unioni voi työskennellä maailman tasolla ja pitää huolta omasta kilpailukyvystään. Sopimus siis antaa meille selkeän perustan jonka pohjalta voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme. Euroopan unionin toimielimille on annettava riittävät voimavarat ja oikeat välineet yhtä lailla. Viimeisten muutaman kuukauden aikana minulla on ollut suuri kunnia työstää teollisuusvaliokunnassa mietintöluonnosta Euroopan unionin avaruusstrategiasta, joka hyödyttää kansalaisia toivon, että tämän tekstin loppuversiossa näkyvät ne kunnianhimoiset ehdotukset, joita me olemme mietintöön halunneet sisällyttää. Saanen osoittaa, että meillä on olemassa selkeää eritasa-arvoista kohtelua kahden eri hankkeen välillä. Tarkoitan GMES ja Galileota. Olen täysin samaa mieltä siitä painoarvosta, jota komissio on osoittanut tähän asti Galileon. Yksi kuitenkin meidän avaruusstrategiamme peruspilareista toteaa, että tähänastiset investoinnit 2,3 miljardia euroa pitäisi huomioida myös GMESn tasolla. Sen pitäisi saada samanlainen taloudellinen tuki. Olen vakuuttunut siitä, että ainoastaan luomalla synergiaa ja hyödyntämällä kumpaakin ohjelmaa voimme taata poliittisen ja teknologisen riippumattomuutemme ja saada siitä myös taloudellista, sosiaalista hyötyä Euroopan kansalaisille. Siksi valiokunnan hyväksymässä mietinnössä pahoittelenkin komission päätöstä olla sisällyttämättä GMESn rahoitusta monivuotiseen 2014-2020 rahoituskehykseen. Olen täysin tietoinen siitä, että rahoitussuunnitelman puute tekee tähän mennessä toteutetuista investoinneista hyödyttömiä. Eräs tärkeä seikka, jota on myös korostettava, on strategia, jota komissio aikoo ajaa hallinnointikysymyksissä Galileo-ohjelmassa ja myös GMES-ohjelmassa pyritään rationalisoimaan organisaatiorakennetta ja luomaan erityinen puitteisto ylläpitokustannuksille. Tässä mietinnössä me pyrimme korostamaan sitä, että Euroopan on tarve olla riippumaton avaruusstrategiassaan ja että kauppasopimukset, joita EUlla kolmansien maiden kanssa on, tulisi perustaa vastavuoroisuuteen. Meidän on vältettävä sellaiset tilanteet, joissa olemme riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista tarjoajista joissakin perustavanlaatuisissa toimituksissa, kuten laukaisualustoissa. Euroopan avaruusseurantajärjestelmä ja parempi tutkimus ovat ratkaisevia tekijöitä tässä kunnianhimoisessa tekstissämme, joka toivottavasti saa aikaan myös riittävät vastineet, joita myös Euroopan kansalaiset odottavat. Mielestäni Euroopan avaruusstrategiassa pitää ottaa huomioon myös itse ala, teollisuus. Me olemme tällä hetkellä huomattavassa kriisissä ja tällaisena ajankohtana on entistäkin keskeisempää talouden laskusuhdanteen aikana, että EU on vahvasti mukana, jotta voimme ylläpitää mantereemme kilpailukykyä globaalissa järjestelmässä, jossa kilpailu kiristyy. Ainoastaan antamalla eurooppalaiselle toimialalle todelliset onnistumisen mahdollisuudet voimme eh, saada riittäviin investointeja teknologiaan ja inhimillisiin voimavaroihin niin, että pääsemme kohti tulevaisuutta. Ainoastaan jos eurooppalainen ala säilyy johtajana, voi meidän mantereemme olla edelläkävijä tällä ratkaisevalla alalla. Tämä on se lähestymistapa, jonka minä olen hyväksynyt EUn avaruusstrategiaan ja toivon, että Euroopan parlamentti voi tukea tätä äänestyksessä niin, että saamme laukaistua tämän eh, mietinnön ja se on pohjautunut artiklaan 189. Näin saisimme aikaan edistystä alalla, jolla kestävä kasvu on ehdottoman tarpeen unionille. No eh, Kiitoksia, edustaja Parcello. Nyt ei ole muita puhujia, joten suoraan eh, ilman puhelista osuuteen herra Sansaada. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Puhemies, hyvät kollegat. Usein emme ole tietoisia siitä, että avaruus ja avaruusalan tuotteet – ovat keskeisen tärkeitä yhteiskuntiemme kehityksen kannalta. Avaruusteknologian suurin edun saaja tulee varmasti olemaan ilmailuala. Yhteinen eurooppalainen ilma-alue äh, on äärimmäisen tärkeä ja uskon, että tämä uusi tekniikka tuo mukana myös parempaa turvallisuutta ilmamatkailuun. Reaaliaikainen jäljittäminen muun muassa tulee mahdolliseksi tämän uuden tekniikan avulla. Haluaisin vedota jäseniin, jotta he olisivat kiinnostuneempia tästä aiheesta. Aiemmin ei ole ollut. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Meidän pitää investoida ja varmistaa, että eurooppalaiset toimijat voivat osallistua avaruusinfrastruktuurin rakentamiseen. Te- tarvitaan tehokkaampaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, erityisesti USA, Japanin, Venäjän, Kiinan, Intian, Brasilian, Argentiinan, Chilen kanssa. Myös Afrikan ja lähi maiden kanssa tarvitaan yhteistyötä. Minä tuen tukea tutkimukselle ja kehitykselle avaruuspoliittisissa kysymyksissä. Näin pitäisi varmistaa teknologinen edistys, teollinen innovointi ja kilpailukyky eu että voidaan luoda työpaikkoja EUn alueella. Me pyydämme, että komissio tukisi PK-yrityksiä, jotta ne helpommin saisivat rahoitusta Euroopasta innovointia varten sovelluksissa ja paikannuspalveluissa erityisesti perustuen tutkimuspuiteohjelmin agnosjärjestelmä pitäisi kattaa koko EUn alue, jotta voidaan vahvistaa yhteismarkkinoita. Minä korostan, kuinka tärkeää on laajentaa tämä myös Kaakkois- ja Euroopan, Euroopan maihin. Eh, Pyytäisin jokan puhumaan hitaammin, koska tästä syntyy ongelmia tulkkauksessa. Seuraavaksi herra Paska vážený pán predsedajúci vážený pán komisár aktivity európskej únie v oblasti využívania kozmického priestoru. Kiitoksia. Euroopan avaruusvälineet, ennen kaikkea Galileon tarkkailuohjelmat ovat oleellisia. Tämä voi tarjota palvelujaan myös Euroopan kansalaisille. Vuodesta 2013 on määrää testata palvelua, joka turvaa ihmishengen ja yhteensopivuus GPSn ja GLONASSin kanssa, jotka ovat jo käytössä, on oleellinen. On lähdetty siitä, että pystytään ottamaan huomioon yhteistyö näiden satelliittinavigointijärjestelmien kanssa. Galileosta on etua verrattuna kilpaileviin järjestelmiin voimme odottaa tästä myös huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Kysymys komissiolle kuitenkin kuuluu edelleen, miten voidaan saada toimimaan GMES vuodesta 2014 eteenpäin. Odotan, että komissio ottaa tähän kantaa. Brons. Seuraavaksi edustaja Brons. Thank you. Kiitoksia puhemies. Poliittiset valtiot ovat osoittaneet täysi-ikäisyytensä ja rakentavat tällaisia symbolisia tavoitteita. Espanja on yhtenäinen 129 säännön mukaisesti ja saman sitten myös Kolbus aikanaan löysi tien itään, löysi kuitenkin Amerikan, niin kuin tiedämme, ja tästä voitaisiin sanoa, että me emme tienneet tästä, näin Donald Rumsfeld siis, ja voisi sanoa, komissio on kuitenkin oikeassa, että tämä saattaa tuottaa hyötyä, uusia tuotteita, tietoa, rikkautta, innovointia, samoin tietenkin haitatekijöitä saattaa syntyä. Kuitenkin todellinen motivaatio on legitiimiys poliittisesti, joka muuten saattaisi horjua. Mitä tulee komission omiin sanoihin, avaruus voi sementoida tavallaan EUn aseman päätoimijana kansainvälisillä näyttämöillä ja antaa panoksensa sille, että EUn taloudellinen ja poliittinen riippumattomuus vahvistuu. Sen riippumattomuutta ajatellen, siis tämä tarkoittaa tavallaan meidän muiden orjuttamista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Luhan. Kiitokset puhemies. Valiokunnassa keskustellaan paljon avaruusstrategiasta ennen kaikkea turvallisuus- ja puolustuspolitiikan näkökulmasta. Euroopan unionin tulisi olla avaruusstrategian eturintamassa, jotta se voi olla oleellisessa osassa kansainvälisellä näyttämöllä. Uskon, että tarvitaan ennen kaikkea teollisuuden yhteistyön vahvistamista kolmansien maiden kanssa. Tarvitsemme Yhdysvaltoja, Japania, Kiinaa, Intiaa ja muita maita, jotka ovat huomattavia toimijoita tällä alalla. Meidän on myös houkutettava lisää pääomaa yksityiseltä sektorilta GMES-hankkeeseemme. Toistaiseksi tässä ei ole onnistuttu. Ja vielä lopuksi meidän on pyrittävä saamaan investointeja Galileo-hankkeen viemiseen loppuun. Olisi vahinko, jos ei hyödynnettäisi näitä mahdollisuuksia juuri tällä hetkellä. Seuraavaksi edustaja Prodi. Grazie. <clears throat> Grazie. Grazie presidente, grazie commissario Tajani. Kiitos puhemies. Tajani. Kyseessä ovat keskeisen tärkeät eurooppalaiset infrastruktuurit, joiden avulla muotoillaan eurooppalaista politiikan alaa. Kyseessä on avaruussektorin turvallisuus ja se, miten voidaan seurata ilmaston lämpenemistä ja meteorologisia ilmiöitä. Tämä on huomioitava EU-monivuotisessa budjetissa ja kuitenkaan tämä ei ole mahdollista. Mielestäni olisi mahdollisuus käyttää tällaisia suurhanke bondeja, joukkovelkakirjoja näissä taloudellisissa olosuhteissa – investointi tulevaisuuteen varmasti maksaisi itsensä takaisin lähivuosina. Meidän on edettävä tällä tiellä komission sen. Kiitoksia Vitorio. Seuraavaksi komission nimissä komission jäsen Tajanin. Considero... Kiitoksia puhemies. Pidän avaruuspolitiikkaa prioriteettikysymyksenä minun kaudellani niin komission jäsenenä ajattelen tässä sekä palveluita, joita voidaan tätä kautta synnyttää ja jo nyt synnytetäänkin itse asiassa kansalaisille unionissamme, mutta myös johtuen siitä, että uskon, että teollisuus ja yritykset, meillähän on tuhansia pk-yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla, ne ovat aivan sen ytimessä, mitä me kutsumme kolmanneksi teollisuusvallankumoukseksi. Teollisuuspolitiikka, joka siis sallii, vasta sen, että EU pystyy keskittymään kasvuun ja kehitykseen, joka perustuu sisämarkkinoihin. Ja tämän takia perustuu siis reaalitalouteen. Me olemme jo saavuttaneet tiettyjä tuloksia ja kiitänkin teitä herra esittelijä Patricelli, ja haluaisin kiittää koko parlamenttia, herra Prodia ja muita suurista tuesta, jota komission politiikka on saanut osakseen. Me olemme täysin samalla aaltopituudella mielestäni, kun vaadimme aidosti kilpailukykyistä avaruuspolitiikkaa Euroopalle. Niin kuin sanoin, me olemme saavuttaneet jo varsin huomattavia tuloksia viime kuukausina Agnos on lähtemässä käyntiin lokakuussa. Aloitimme ensimmäisen Galil, tai, tai laukasimme galilo satelliitin Ranskan Gianan, Gianalla. Ja täl, päivänä, jolloin nämä laukaistiin, minä aloin toimintatavan, jolla voidaan nostaa kahdeksan uutta laukaisinta ja tulen kertomaan tuloksista huhtikuussa tästä tarjouskilpailusta, joka koskee muiden Galileo-satelliittien tarjouskilpailusta. Me olemme pystyneet säästämään noin 500 miljoonaa euroa tämän kautta verrattuna ennusteisiin, joita esitettiin viime vuoden alussa. Tässä toimivat erilaiset ryhmät, esitysryhmät ja myös parlamentti. Ja tässä me esitimme myös asiakirjan avaruuspolitiikasta. Galileo siis etenee hankkeena ja minä aion saada Galileo-palveluista toimintakykyisiä ennen vuoden 14 loppua ja tässä on tarkoitus saada aikaan 30 satelliittia, joiden kautta pyritään säästämään aikaa mahdollisimman paljon vuoden 2020 loppuun mennessä. Puhemies, kollegat, mitä tulee Galileo-hankkeen täytäntöönpanoon ja kun muistetaan rahoitusnäkymät, niin aiomme investoida seitsemällä miljardilla eurolla hankkeeseen. Tämä koskee siis täytäntöönpanoa 1, jotakin miljardia koskien kaikkien satelliittien laukaisua. Ja muut varat käytetään ylläpitoon ja palveluiden säilyttämiseen. Pitää, pitää mielessä se, että sitten kun Galileo on täysin toimintakykyinen, voimme säästää noin 90 miljardia euroa olen pannut merkille esittelijän viestin GMES-järjestelmästä komissiolta ehdotuksensa ja minä uskon, että meidän pitää viedä tätä hanketta eteenpäin. GMESn kohdalla, mutta olemme ehdottaneet tällaista väliaikaista rahoitusta, jota saataisiin budjetin ulkopuolelta erityisin sopimuksiin 27 jäsenvaltion kesken. Käsittelin tätä asiaa myös viimeisimmässä neuvoston kokouksessa, kun asiaa käsiteltiin. Puhuin tästä myös kilpailu ministereiden neuvostossa. Ja nyt kerronkin, miksi tämän ehdotuksen olemme tehneet. Olemme nimittäin täysin tietoisia siitä, mikä tilanne budjetin kohdalla on. Euroopan komissio ja parlamentti myös olisivat pitäneet parempana sitä, että että oltaisiin hiukan kunnianhimoisempia jäsenvaltiotasolla budjetin kohdalla, mutta ikävä kyllä Reaktio ei ollut mitä toivoimme tai osasimme odottaa, joten johtopäätöksenä on, että me joudumme olemaan ottamatta mukaan kaikkia näitä haluamimme toimia vuoteen 1420 välillä mukaan talousarvioon. Olemme täysin vakuuttuneita kuitenkin siitä, kuinka tärkeästä hankkeesta GMES on kysymys, kun ajatellaan kokonaisvaltaisesti Euroopan avaruuspolitiikkaa. Haluaisin vain muistuttaa, että GMES mahdollistaa myös sen, että voimme vakauttaa kansainvälisiä yhteyksiämme myös ja vahvistaa niitä. On erilaisia sopimuksia Latinalaisen Amerikan maiden kanssa, esimerkiksi myös avaruuspolitiikasta. Belgian, Belgian puheenjohtajakaudella teimme paljon työtä AUn kanssa, Afrikan unionin kanssa ja edelleenkin olemme heidän kanssaan yhteistyössä avaruuspolitiikassa kysymyksissä GMESn yhteydessä esimerkiksi ja maa-havainnoinnin kohdalla myös. Mutta budjettiongelma kuitenkin on, myönnetään se. Minä uskon niin paljon eurooppalaiseen avaruuspolitiikkaan, että rahoitusnäkymien yhteydessä päätimme, että 80 miljardin kokonaispaketissa, jotka on merkitty tutkimukseen ja innovointiin, niin tässä yhteydessä päätimme, että suuri osa investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen avaruussektorilla – joten näin me haluamme lisäarvoa koko avaruuspolitiikalle. Me tarvitsemme tietenkin teidän tukeanne tässä strategiassa. Ja minua hämmästytti se, mitä kuulimme herra Patricellon esittelyn jälkeen, että te olette meidän puolellamme. Tämä tarkoittaa siis sitä, että seuraavien viikkojen, kuukausien ja vuosienkin aikana saamme valtavasti tukea tälle politiikalle ja uskon, että voimme kaikki keskittyä siihen, miten saavutamme päätavoitteemme. Kiitoksia. Ja pidän sitten vielä viimeinen kohta esityslistalla. Herra Karonan mietintö, ruoan haaskauksen välttäminen. Herra Karonna, tänään